course, that produced a very quick result. Uh, good afternoon, ladies and gentlemen. Welcome to our um, uh, session this afternoon. Um, Tervetuloa. Odotamme vielä tässä äh, varjoesittelijöitä ja muita ennen kuin aloitamme. Muistan, että meillä on varsin lyhyt ohjelma tänä iltapäivänä, vain kaksi asiakohtaa. Jatkamme ensiksi Edward Kosusnikin johdolla eurooppalaisen standardisoinnin tulevaisuudesta. Meillä on ollut erittäin hyvä kuulemistilaisuus. Ja sitten muistaisin, että meillä on myös tästä varsin hyvä briefing-asiakirja, joten siihen kannattaa tutustua, jotta olette ajan tasalla syyskuussa. Tästä siis aloitamme. Ja sitten toinen asiakohta on Panzerin lausunto Tukholman ohjelmasta. Hän onkin täällä. Kas siellä niin. Hienoa, että pääsit paikalle. Palaamme tähän asiaan siis tuonnempana. Meillä on aika tässä keskustelun Pedro Otyn Euroopan komissiosta. Tervetuloa. Hän on käynyt täällä varsin usein. Odotan innolla hänen kannanottojaan. Nyt annan puheenvuoron esittelijä Edward Korsnikille. Hän voi kertoa kuulemisen tuloksista toistaiseksi ja kaikesta muustakin. Ja sitten varjoesittelijät tai heidän virasiaisensa voivat jatkaa. Meillä on täällä kome vailaa. Maan se ei ole täällä, Dion on. Savin ei ole täällä. Kutsus Nikko, ole hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvät naiset ja herrat, kun koordinaattorit päättivät ähm, tästä, että saan tämän eh, itselleni, niin olin hyvin iloissani. Sillä todellakin tässä on paljon sidosryhmiä ja siellä kiinnostus on ollut suurta. Myös varjoesittelijät ovat olleet aktiivisia ja voin sanoa, että olen hyvin nopeasti päässyt valiokuntamme työhön sisään. Tällainen standardisointi on juuri sellaista säädöstä, jota meiltä odotetaan ja jota meidän kannattaa harjoittaa. Tässä on kysymys todellakin hyvin erilaisten eturyhmien asiasta. Ja voidaan sanoa, että Euroopan standardisointijärjestelmä tarvitsee julkista tukea, mutta ei kuitenkaan byrokraattista säätelyä. Todellakin mielenkiinto on ollut hyvin suurta ympäristövään keskuudessa, kuluttajavään keskuudessa, samoin kuin aivan yksittäistenkin kuluttajien tuotteiden käyttäjien taholta. Euroopassa on merkittäviä mm, standardisointilaitoksia ja on ollut minulle mielenkiintoista kuulla, kuinka standardisointi on eh, kehittynyt Euroopassa mm, joissakin maissa yli sadan vuoden ajan. Ja voin yhteenvetona todeta, että tällä tasolla Euroopan yhdentyminen on ollut menestystarina eurooppalaisilla standardeilla on maailmanlaajuisestikin varsin suuri merkitys. Voidaan sanoa, että tämä on myös kilpailukykyä edistävä tekijä eh, maailmanlaajuisesti. Voidaan sanoa, että, että tässä on alhaalta ylös tullutta eh, standardointia, ja tämä on todellakin parempi tapa hoitaa näitä asioita. Tässä samalla päästään myös palvelemaan ihmisiä aivan ruohonjuuritasolla. Tässä myös liike-elämä on ollut aktiivinen määritellessään pelisääntöjä. Euroopan parlamentilla on hyvin merkittävä rooli Lissabonin sopimuksen tultua voimaan. Me olemme ryhtyneet laatimaan tätä omaa aloitemietintöä. Ja myös ITRE-valiokunnassa asia on käsitelty. Siellä äänestys tuossa on 53 puolesta yksi tyhjää, joten vaikuttaa hyvältä varmastikin saamme työllemme hyvin pitkälti lähes sataprosenttisen tuen. Olen lähettänyt varjoesittelijöille luonnoksen viime viikolla ja olen saanut myös huomautuksia. Ja kuuntelen mielelläni muiden mielipiteitä ja argumentteja ja tutkin sitä, eh, mitä, mille voidaan antaa tukeni. Todellakin olemme kuunnelleet eri sidosryhmiä jo kuukausien ajan. Tässä on hyvin paljon erilaisia tekijöitä. On hyvä, että kuulemistilaisuudessa puhui myös komission jäsen, joka kertoi siitä, että standardeja tulee koskemaan kokonainen paketti ehdotuksia. Ja olisi todellakin hyvä valiokuntamme kannalta, että jäsenet voisivat käydä Sveitsissä tutustumassa äh, kansainvälisten järjestöjen työhön. Ja nyt äh, odotan innolla kollegojen kommentteja. Uh, thank you very much indeed, uh, Mr. Kozunik. Uh, so... Kiitoksia, herra Kozunik. Seuraava puhuja on Komi. Ringrazio il relatore e anche gli altri relatori ombra. Kiitos. Haluan kiittää esittelijä ja varjoesittelijöitä. Yhteistyö on ollut erittäin rakentava. Olin, olen samaa mieltä esittelijän kanssa, että tämä on hyvin monimuotoinen kysymys. Tässä täytyy ottaa toki myös kansalliset perinteet huomioon. Äh, haluaisin tässä nyt ottaa esille EPPn kannan. Meidän pitää taata järjestelmän hyvä toiminta. Niin. Meillä on erilaisia kansallisia järjestelmiä. Me haluaisimme vähän paremmin ymmärtää eh, kunkin maan ongelmat ja haasteet ja vahvuudet. Tätä painotusta pitää ylläpitää ja meidän pitää myöskin pyrkiä tekniseen harmonisaantiin. Ja kuten tässä äskettäin sanottiin, Täytyy ylläpitää järjestelmän yksityinen, yksityisen sektorin nojava luonne. Meidän täytyy nojautua yksityisen sektorin vahvoihin puoleihin, mutta tästä meillä pitää olla myös julkisen sektorin takkaama analyysi. Eli tämä johtaa tähän hallintajärjestelmään ja eri osapuolien edustuksellisuuteen. Minusta pk-yrityksiä pitäisi tukea, niiden pitäisi olla paremmin edustettuna tässä järjestelmässä. Ja tämä ei vaikuta ainoastaan standardointiin, vaan monen muuhunkin sektoriin. PK-yritykset ovat 80 prosenttia EUn yritysverkostosta ja niillä pitää olla tehtyä painoa. Täytyy miettiä, mikä olisi paras keino Lord, tasavertaiset osanottamismahdollisuudet. panettaisiin myös, että standardin yksityistä luonnetta täytyy täydentää julkishallinnollisella järjestelmällä. Myös kuluttajien ja muiden tahojen täytyy saada äänensä kuuluviin silloin, kun heillä on kortensa kekon kannattamana. Eli julkinen etu täytyy myöskin ottaa huomioon. En tästä äänestämismenettelystä tule puhumaan, koska sitähän me juuri mietimme, sitä analysoidaan. Mutta on toinen avainalue, joka jaan Edwardin ja muiden kanssa. Se on pyrkimys yksinkertaistamaan ja menettelyjen nopeuttamiseen. Olemme nähneet, että on tärkeää täsmentää, mitä vaatimuksia me haluamme esittää. Ja myöskin yritysten rooli, rooli täytyy selkeyttää. Ja sitten standardoinnin kansainväliset ulottuvuudet ja on hyvä, että meillä on Euroopan tasolla johtajuutta suhteessa kansainvälisiin tai yhdysvaltalaisiin osapuoliin. Meillä on tällä hetkellä järjestelmä, joka on paljon tiukempi, erityisesti mitä tulee kuluttajan suojaan kaikissa kilpailijamaissa. Eli Euroopan ääni täytyy saada kuulumaan. Uh, thank you very much. And now, um, Mrs. Bar- Kiitoksia. Ja nyt Barbara Maila. Olkaa Richtiger Kyllä, aivan oikein herra. Ripol on sairastunut ja mielelläni hän minä hänet korvaan, koska tämä on tärkeä asiakirja Saksalle ja myös minun ryhmälleni ja osalliset ovat varmasti nyt tyytyväisiä, kun saavat Edwardin paperin ja he huomaavat, että mitään suuria ongelmallisia muutoksia ei tapahdu, mutta kuitenkin haluaisin suositella, että kansalliset tahot lukisivat tämän vaikutusten arvioinnin, sillä myös kansalliset järjestelmät, jotka toimivat ihan hyvin, niin niitäkin täytyisi tarkastella ja tulisi pohtia, mitä puutteita on ja mitä voisi tehdä paremmin sääntelyn suhteen. Ja tässä kysymyksessä aivan konkreettisesti väitän, että että jos keskustelu Euroopan unionin tasolla ei olisi käyty, jos me emme olisi käsitelleet tätä kysymystä, niin joissakin kansallisissa järjestelmissä ei varmasti olisi tapahtunut muutoksia sen suhteen, että helpotetaan esimerkiksi PK-yritysten tilannetta. Edward kirjoittaa täällä, että jäsenvaltiot ovat vastuussa siitä, että pääsy tapahtuu ilman esteitä PK-yrityksille, mitä esimerkiksi rahoitus kysymyksiin tulee, kun puhutaan standardoidusta tuotteista muun muassa. Eli siksi me varmasti tulemme jatkamaan keskustelua ja tulemme katsomaan, missä suurempia muutoksia täytyy tehdä. Herra Ripo haluaa kiittää Edvardia hyvästä yhteistyöstä. Ja kun, koska asiakirja on niin tasapainoinen, niin en usko, että me teemme mitään suurempia muutoksia, joten tämä edustaa meidän linjaamme. Mielestämme on hyvä, että VTOn periaatteet on otettu huomioon. Täällä sanotaan, että edustus tapahtuu EU-tasolla. Jokaisella on yksi ääni, ei mitään ylibyrokratisointia. Ja lopuksi sitten aloitetaan myös pilottihanke, jota tullaan arvioimaan Euroopan tasolla. Katsotaan, missä vielä on puutteita, mitä voisi tehdä paremmin. Eli kaiken kaikkiaan erittäin onnistunut minun ryhmäni puolesta ei mitään ongelmia, mutta keskustelua piti käydä. Sitä on kummunut ideoita, ei ainoastaan Saksassa, vaan myös muissa jäsenvaltioissa, koska usein PK-yrityksillä on ollut ongelmia muun muassa hintojen suhteen, ja jotakin täytyy muuttaa. Kiitos. Uh, Kiitoksia. Sitten Mandas Alden puolesta. Ja sitten Thank you, Chair. Kiitos pääjohtaja. Haluaisin onnitella esittelijää siitä tavasta, millä hän haluaa tehdä yhteistyötä. Hän tekee yhteistyötä. Erityisen tasapainoinen. Olen nähnyt tänne luonnostaan jo. Se on mukavaa. liberaalit haluavat paremmin toimivat sisämarkkinat ja tarvitaan lisää eurooppalaista standardointia. Sen täytyy olla vapaa ehtoista, mutta ei ilmaista, täysin vapaata. Eli jos sitä käyttää, niin täytyy noudattaa sääntöjä. Tällä hetkellä on liikaa kansallisia systeemejä. Meidän täytyy standardoida, jos mahdollista, kaikilla sektoreilla – kuten tässä luonnoksessa artiklassa 23 mainittiin, myös teollisemmat tekijänoikeuksissa, koska EUssa voimme parantaa asioita sielläkin. Emme tarvitse ainoastaan teknisiä ratkaisuja, vaan myöskin myös testien kokeiden standardointia. Kuten puheenjohtaja tiedät, tekstiilimietinnössä pyysimme komissiota herättämään standarditestejä joidenkin vaatimusten testaamiseen. Olen pikkasen epäileväinen tällä hetkellä sen suhteen, että pitäisi tarjota etoryhmille järjestöille ääni. Koska on vaikea määritellä, millä organisaatioille sitten ääni oikeasti annetaan ja millä ei. Tätä täytyy lähikuukausina pohtia. Tarvitaan poliittista tahtoa, standardoimin parantamiseksi, ja silloin me voimme parantaa maailmaakin. Näemme, että jos eurooppalaiset standardit toimivat Kiinakin kopioineen, se on hyvä Euroopan näkyvyydelle, hyvä myös meidän kuluttajille – koska vielä paljon astmakinlaisia tuotteita. Se on hyvä myös Euroopan teollisuudelle, jolla he kykenevät kilpailemaan toimivilla sisämarkkinoilla. tästä voimme jatkaa ja esittelijän kanssa vanhaa malliin, mutta sitä ennen haluan tietysti pitää lomaa. Mutta lomien jälkeen odotan innolla yhteistyötä. Toivottavasti voidaan organisoida kokoukset standardoidulla tavalla. Well, thank you for your strong support. Kiitos tästä voimakkaasta tuesta. Teillä on ollut erittäin äh, merkittävä rooli siinä, että ainakin puolun hintoihin on saatu standardi. The, let's say the power of... Uh... Tämä menee meillä ohi, koska Günter Hoiganin Falanin niin voiman ansiosta me onnistumme standardoimaan puhelin maksuja. Koska yhteiskäytettävyys on erittäin tärkeää kuluttajateollisuuden kannalta. Kiitos, että muistutitte minua tästä, Mokom. Pleased to be your assistant anytime. Olen mielelläni apunanne. Sitten Heidi Ryyle. Kiitos. Minäkin haluan kiittää esittelyä myös hyvästä äh, kuulemistilaisuudesta. Se oli erittäin informatiivinen siitä oli apua. Minä haluaisin vielä painottaa yhtä asiaa. Täällä puhutaan kansallisista järjestelmistä, vapaaehtoisuudesta. Tämä kuulostaa hyvältä, mutta mielestäni ei ole tarpeeksi, jos pk-yritykset voivat vain osallistua. Mielestäni on tärkeää, että pk-yritykset ja ympäristöjärjestöt, kuluttajajärjestöt voivat osallistua standardointiprosessiin. Tässähän on käynyt selväksi, että kansallisella tasolla on suuria ongelmia, eli pääsyä ei ole, ja siksi minä olen eri mieltä kuin herra Manders. Niin kauan kun ongelmaa ei ole ratkaistu kansallisella tasolla, niin meidän täytyy pohtia tätä äänioikeutta Euroopan tasolla. Täytyy löytää ratkaisu. No, tämä oli yksi huomio, sitten vielä toinen. Minä olen lukenut tämän tutkimuksen ja nämä uskon, että aihe standardisointi ja innovaatio julkisessa kilpailussa on tärkeä aihe. No niin, siinäpä kaikki. Uh, thank you very much indeed. And, um... Kiitoksia. kuulemistilaisuudessa oli erittäin hyvä, että läsnä oli niin paljon eri tahojen edustajia. Sitten Dion, hän on viimeinen varjoesittelijä, ja sen jälkeen kuka tahansa saa käyttää puheenvuoron halutessaan. Mr. Chairman, I... Kiitos puheenjohtaja. Minäkin sanoisin, että mietintöluonnos, jota me epämuodollisesti pääsimme katsomaan, oli oikein lupaava. Minä lähetin myös Rakosusnikille kommentteja. Kaksi kommenttia tässä. Kuten Hadi Röyliä totesi, eri standardointielimien saavutettavuus. Minusta on tärkeää, että eri osapuolia kuullaan riittävästi, sillä nämä standardit leviävät kautta maailman, ne ovat tärkeitä ja, ja ihmisiä pitää ottaa mukaan, että pitää osallistaa heti alussa. Pisti silmään, että PK-yritysten järjestö on muotoillut viisi johtopäätöstä, jota kaikki tuen asia oikein hyvä, jos ne tavalla tai toisella tulisivat mukaan mietintöön. Kaikki osatekijät ovat mietintöluonnoksessa, mutta se on suorasanaisempi kuin mietintö tällä hetkellä. Ja samaa kieltä voisi sitä muiden sidosryhmien suhteen, sekin olisi erinomaista. Sitten on, on ratkaisematon kysymys. Se on tämä idea, että palvelustandardit saataisiin mukaan – direktiiviin. Näen, että tällä olisi hyötyäkin lakialueella, mutta palveluiden alue on monimutkainen. Tämä alue on vähän epäselvä. Ehkäpä tästä voitaisiin keskustella vähän syvällisemmin. Että voisimme ratkaista, milloin on hyödyllistä ottaa käyttöön standardeja ja milloin puhutaan sellaista julkisesta politiikasta, johon standardit eivät paljon pure. Let me see, are there any other? Onko muita puheenvuoropyyntöjä valiokunnan jäseniltä? Minä puhuisin aivan lyhyesti puheenjohtajana. Minä olen lähdössä puheenjohtajana lyhyelle vierailulle Washingtoniin ensi viikolla. Ja luvassa on erittäin mielenkiintoisia mm, neuvotteluja, tapaamisia kongressin edustajien ja muiden kanssa. Ja ehkä tuonne on taas halukkaita ensi vuonnakin. Mutta joka tapauksessa amerikkalaiset ovat jo huomanneet standardointityömme – ja voidaan sanoa, että standardoinnin kansainvälinen puoli ja sen menestyksekkyys on tärkeä kysymys. Kuinka tästä voidaan huolehtia myös kaupan helpottamiseksi? Kiinasta ja Intiasta tulee toimijoita, jotka haluavat todellakin edistää standardointia. Meidän täytyy olla myös tässä mukana. Täytyy toimia poliittisesti, jotta eh, standardointielimet tunnustaisivat toisensa to- toiminnan niin Amerikassa, Euroopassa kuin kansainvälisestikin. Tämä on suuri haaste. Ja me voimme varmasti jättää panoksemme, ja myös komission ehdotus on erittäin tärkeä. Esittelijä eh, Korosnik on todellakin tehnyt tässä paljon työtä ja toivottavasti saan pian englanninkielisen käännöksen. Ja ehkäpä ettei voisit kertoa vielä komission kannalta tästä asiasta ja teidän aikataulustanne. Ja sitten lopuksi vielä puheenvuoro Kosusnikille. Oton ensiksi. Kiitos puheenjohtaja. Halusin kommentoida tutkimusta. Tämä näyttää erittäin mielenkiintoiselta ja sen pohjalta, mitä olen kuullut ja mitä kuulemismenettelyssä sanottiin, niin tässä ollaan samalla linjalla kuin mekin olemme, mitä sisältöön tulee kolmen neljän vuoden ajan olemme sitoutuneet siihen, että viittaamme siihen, mitä ei ole mainittu. Kuten tiedätte, yleisen prosessin lisäksi on tietoteknologia-osa ja siinäkin tullaan tekemään parannuksia tämän hetken järjestelmään. Haluaisin sanoa, että kaikki aiheet, jotka on otettu esille, standardisoinnin tärkeys lainsäädännölle, mutta myös ei-lainsäädäntötyölle, kun puhutaan muun muassa innovaatiosta ja muista poliittisista haasteista. standardisointi varmasti vaikuttaa näihin kaikkiin myönteisesti. Ja toivottavasti nyt tässä tähän viitataan lopullisessa mietinnössä. Me olemme käyneet myös konsultaatiota tästä yleismenettelystä, eli pk-yritysten pääsyn parantaminen ja muiden muut osallistujat ja se, että täytyisi ottaa huomioon myös palvelusektorin standardointi. Sitten VTO-periaatteet, ne mainittiinkin täällä. Kaikki tämä tulee olemaan osa meidän pakettiamme. Varapuheenjohtaja Tajani mainitsikin että tulee tiedonanto, jossa mainitaan kaikki tärkeät aloitteet ja sitten lisäksi myös tämä lainsäädäntö, säädös, jossa tehdään siis muutokset tähän äh, hetken tilanteeseen. No sitten tämä vaikutusten arviointi, se hyväksytään sitten syys-lokakuussa ja sitten toivottavasti komissio tekee sitten ehdotuksen vuoden loppuun mennessä. Ja sitten yhteispäätösmenettelyssä käsittelemättä sekä koskien lainsäädäntöosaa ja myös itse tiedonantoa. Niin, unohdin mainita tärkeän kansainvälisen ulottuvuuden. On tärkeää, että otitte tämän esille. Te siis menette USAhan Ja siellä lähestymistapa standardisointiin on aika erilainen kuin meillä. Siellä on hyvin mm, paljon vähemmän koordinointia virastojen välillä muun muassa. Julkiset viranomaiset eivät puutu näihin kysymyksiin niin voimakkaasti. Ja joskus meillä on ongelmia kumppaneidemme kanssa USAssa ja me seuraamme tilannetta tiiviisti muiden kumppaneiden kanssa, muun muassa Kiinan kanssa. Tämä on avainkysymys ja sen pitäisi olla vielä paljon tärkeämpi, kun helpotetaan kaupankäyntiä ja markkinoille pääsyä. Joten toivon, että keskusteluissa kiinnitämme huomiota herra Kusniskin lopulliseen mietintöön. Syyskuussa on vielä joitakin kokouksia, mutta ehkä me kuulemme vielä tästä yksityiskohtaisemmin. Well, thank you. Uh, thank you to you and your team also for your Kiitoksia. Uh, so, um, back to our report. Nyt uh, annan puheenvuoron jälleen esittelijälle. Ja vielä määräajoista. Joten voisit kertoa siitäkin. Edward. Kiitoksia puheenjohtaja alustuksessani. En ehkä tarpeeksi korostanut hyvää yhteistyötä komission kanssa. Täytyy sanoa, että Espanjan puheenjohtajakaudella saimme paljon aikaan. Haluaisin myös onnitella Pedroa ja espanjalaisia jalkapallomenestyksestä. Niin, todellakin niin, ottelu oli erinomainen, mutta no, Espanja nyt tällä kertaa oli parempi. Niin, Espanjan puheenjohtajakaudella. Voidaan sanoa, ainakin tällaisen kuin olen saanut mediasta, että no, todellakin huomiota kiintettiin yhteistyöhön myös parlamentin kanssa Lissabonin sopimuksen mukaisesti ja komission jäsen Tajani ja Pedro Ortun eh, tiimeineen tekivät erittäin hyvää yhteistyötä. Yhteytymme olivat hyvin tiiviit. Ja voidaan sanoa, että tässä komission ja parlamentin yhteistyö on toiminut aivan erinomaisesti. Sitten vielä eh, muutama huomio kollegoille. Eli se, että on tiettyjä eturyhmiä, mistä De Jong puhui, minä tietysti kannatan sitä, että eturyhmät otetaan huomioon, mutta voidaan sanoa, että eri maissa ei, edellytykset standardoinnille ovat aivan erilaiset. Ja niinpä eurooppalainen standardointi – on tilanteessa, jossa täytyy eh, integroida erilaisia eh, järjestelmiä. Tämä on minusta erittäin tärkeä kysymys. Ja varmasti pyrimme ottamaan nämä huomiot myös eh, mietintöön joka tapauksessa tässä standardin eh, loman kyllä otetaan huomioon. Tämä voin vakuuttaa kollegalle. <laughs> Tämä, tämä eh, teksti lähtee käännettäväksi niin, että 13. Eh, syyskuuta voimme keskustella tästä mietinnöstä. Ja Tarkistuksia voi esittää 14. päivään asti. 29. Äh, päivä, mikä tätä käytetään, äh, käsitellään viimeisen kerran valiokunnassa. Ja 30. Äh, syyskuuta siitä äänestetään valiokunnassa. Ja lokakuun toisessa täysistunnossa tätä käsitellään. Kiitoksia puheenjohtaja. Thank you very much. I... Paljon kiitoksia. Voisinko vahvistaa et, sen tiedon, että laitatte huomenna tämän käännettäväksi torstaina, eikö niin? Se oli ihan valmis. Joten saamme tekstin englanniksi, kun se on käännetty. Hyvä, me saamme sitten käännetyn englanninkielisen version. 13. syyskuuta käsitellään mietintöluonnosta. Tarkistusten takarajaa on lyhyt, mutta koska varjastelijat ovat jo nähneet mietinnön, niin heille käy lyhytkin takaraja. Se idea, että olette tehneet etukäteen työtä, on erittäin tehokas tapa työskennellä. 30. syyskuuta sitten äänestetään. Ja sitten lähetämme tämän komissiolle ennen kuin he laativat tekstinsä loppuun, mikä on koko prosessin tarkoitus. Ja on mieltä, että täällä on niin paljon tarkkailijoita. Te olette lisänneet Standardin näkyvyyttä parlamentissa. Teollisuusvaliokunta taisi tästä äänestää tänään, joten Standardista on tullut kiinnostava aihe. Se on merkittävä saavutus. Hyvä. Paljon kiitoksia tästä. Toivon, että saadaan tämä menestyksekkäästi loppuun. Ja nyt viimeinen kohta esityslistalla, eli mietintöluonnos. Tekijänä valmistelijana herra Pantseri, lausunto. Tämä menee oikeusvaliokunnalle. Aiheena on sivilioikeuteen, kauppa-oikeuteen, perheoikeuteen, kansainväliseen yksityisoikeuteen liittyvät näkökohdat. Ää, liittyen Tukaman ohjelman toteuttamista koskevan toimintasuunnitelmaa. Tämä valiokunta ottanut mietintö. Herra Pantseri esittelee tämän. Olen oikein iloinen, että Simon Pussitella oli tällä ensimmäistä kertaa sen jälkeen, kun liititte valiokuntaan. Olette epp varja, En tiedä, tuliko olla Schmidt paikalle. Bushoi on varjo. Esittelijä Alden puolesta vihreille Rava Ruule ei ole. Tämä päivän harvinaista, jolloin Rava Ruule ei ole vihreitten, vaan herra Korski ei ole. Hesaran puolesta ehkä Kosusnik on sitten esittelijä puolestani. Herra De Jong on mennyt. Pitämättä puhetta he, puheenvuoro herra Pantseerille. Kyllä,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 Uh, thank you very much indeed, uh, Mr. Panzeri, and uh, also for all your work on this. Kiitoksia, Panzeri. Thank you for your work. Kiitoksia. Haluaisin kiittää aluksi Panzeria eh, tästä lausuntoluonnoksesta. EPPn puolesta voin sanoa, että olemme pitkälti samaa mieltä teidän kanssanne. Haluaisin nostaa lyhyesti esiin neljä seikkaa, joita haluaisin vahvistaa tai tuoda lisää tähän lausuntoon. Te mainitsette sisämarkkinoiden merkityksen vapaan, vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueelle. Mutta eh, myös vapauden, turvallisuuden ja oikeuden merkitys on suuri sisämarkkinoiden kannalta. Voidaan sanoa, että sisämarkkinat ovat Euroopan unionin suurin saavutus, mutta oikeuden turvallisuuden vapauden alue on kuitenkin potentiaalisesti seuraava suuri hanke Euroopan unionille. Eli tämä on tärkeä nostaa kansallisten kannalta, vaan myös sisämarkkinoiden vahvistamiseksi. Sitten toinen seikka, vapaa liikkuvuus. Mainitsittekin sen jo. Ja voidaan sanoa, että vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueella on er-, erinomaisen tärkeää tukea vapaata liikkuvuutta. Ja näin pitää poistaa kaikki liikkuvuuden esteet. Niin, että kansalaiset voivat todella hyödyntää kaikkia sisämarkkinoiden tarjoamia mahdollisuuksia. Sitten eh, kolmanneksi pitäisi nostaa esiin myös rajat ylittävä oikeudenkäyttö. Voidaan sanoa, että tällä alalla erittäin tärkeää olisi se, että ei olisi enää 27 erilaista, erillistä oikeusjärjestelmää, vaan olisi yksi koherentti oikeusjärjestelmä Euroopan unionin kansalaisille, niin että he voivat todella turvautua oikeudenkäyttöön. Tämä on tärkeää myös pienten yritysten kannalta, myös muiden pienten toimijoiden, kuten kansalaisjärjestöjen kannalta tämä on merkittävä seikka. Voidaan sanoa, että näin voitaisiin kitkeä myös harhanjohtavia kauppakäytäntöjä. Eli todellakin täytyy huolehtia siitä, että rajat ylittävissä tapauksissa oikeuteen voi helpommin turvautua. Ja sitten neljänneksi pitäisi viitata siihen, kuinka merkittävää on liiketoimien ja transaktioiden kustannusten alentaminen ja se, ettei lisätä byrokratiaa. Tietysti eh, vapaus, turvallisuus, oikeus, niiden edistäminen johtaa moniin lainsäädäntöhankkeisiin komissiolta, mutta meidän täytyy olla valppaina, jotta voidaan varmistaa se, että uudet lait eivät johda enempään byrokratiaan ja kustannuksiin eh, yrityksille. Kun me haluamme luoda yhtenäisen alueen, me haluamme helpottaa eh, liiketoimintaa ja ihmisten toimintaa. Emmekä suinkaan luoda uusia esteitä. Kiitoksia herra Kiitos puheenjohtaja kollega Ulle Schmidtin ja puolesta omasta puolestani haluaisin kiittää esittelijää hyvästä luonnoksesta. Haluaisin sanoa, että me tuemme hänen kappalettaan. Tässä kiinnitetään huomiota turvallisuuden, oikeuden vapauden alueen kehittämiseen seuraavan viiden vuoden aikana. Ja me edistämme kansalaisten Eurooppaa. Tätä kautta kansalaiset voivat pitää kiinni oikeuksistaan ja hyötyä integraatiosta, mutta kollegallani Schmidtillä on joitakin tarkistuksia, mutta haluaisin painottaa potilaiden vapaata liikkuvuutta, jotta palveludirektiivi voitaisiin täyttää, jotta työmarkkinoista myös tulisi joustavammat Pitäisi myös taistella väärennöksiä vastaan. Ja lopuksi haluaisimme saada ratkaistua ongelmat rajat ylittävien ostojen suhteen. Tämä on asia, joka on otettu esille myös muissa asiakirjoissa. Tässä tilanteessa Mielestämme tämä on erittäin hyvä lausunto ja uskon, että se saa kannatusta laajaltikin. Kiitos. Thank you, Mr. And... Kiitos, herra Bushai. Kaksi puhujaa vielä. Kuka vielä haluaisi? Le Grec ja Styler. Sitten kaikki ovat puhuneet. Le Grec. Uh, thank you, Mr. Chairman. Mine is going to... Kiitoksia. Oikeastaan vain selvennys. Tässä lausunnossa sanotaan, että komissiota kehotetaan tämän kantaa, mutta itse asiassa komissio on jo antanut tähän alustavan asiakirjan tästä. E, minun mieltäni kohdalla Vanier e, sanoi, että hän on jo antanut tästä raportin ja otan esiin nämä aiheet, jotka koskevat tätä kansalaisperuskirjaa. Joten tämä asia pitäisi ottaa kyllä huomioon. Eli komissio on jo ryhtynyt toimiin näissä kahdessa asiassa think certainly would be appropriate to cross-refer to your report as well. On myös asiallista viitata mietintöönne. Uh, Mrs. Styler. Thank you, uh, Mr. Chairman, and thank you. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos myös esittelijälle. Olen samaa mieltä edellisen puhujan kanssa ja puheenjohtajan kanssa. Tässä on nyt todellakin toimittu, mutta ehkä selvennyspyyntö esittelijältä. Monissa kohdin olen samaa mieltä, mutta yksi asia, johon kiinnitin huomiota, ja se on pidätysmääräyksen toteuttaminen käytännössä. Ja onko tämä aihe, joka voidaan ottaa esiin tässä yhteydessä? Eurooppalainen pidätysmääräys on ollut menestyksekäs. Ihmisiä on saatu oikeuden eteen, vaikkakin ihmiset olisivat paineet maasta, jossa rikos on tapahtunut. Mutta se mm, on käytetty pienemmissä tapauksissa ja meidän täytyy todellakin tarkastella eurooppalaista pidätysmääräystä uudelleen. Ja, eli ainoastaan selvityspyyntö, että onko tässä yhteydessä otettu huomioon sitä, miten eurooppalainen pidätysmääräys, miten sitä on käytetty pienemmissä rikostapauksissa. Thank you very much, Mr. I think the... Kiitoksia. Uskoakseni näitä asioita ei käsitellä oikeudellisten asioiden valiokunnassa, sillä ilmeisesti niistä on tekeillä oma mietintönsä. Joten tämä liittyy nimenomaan siviilioikeuteen, tämä mietintö. Sitten haluaisin vielä esittää muutaman oman huomioni. Minusta tässä tärkeää on se, että eurooppalainen oikeudenkäyttöalue ja sisämarkkinat perustuvat vastavuoroiselle tunnustamiselle. Tätä täytyy kyllä seurata erityisesti tuotepakkausten tapauksissa – Ehkäpä tämä pitäisi myöskin mainita tässä, jotta eh, linkki säilyisi. Tämä on yksi eh, eniten harmittavista aiheista, että näissä kysymyksissä vastavuoroista tunnustamista ei sovelleta. Redingin huomio oli erittäin hyvä. Nimittäin se, että vastavuoroinen tunnustaminen ja määräysten toteuttaminen esimerkiksi rajat ylittyvien saatavien kohdalla ovat merkittäviä. Tällaisia aiheita kyllä meidän tulisi käsitellä ja on hyvä, että ne on mainittu tässä. On erittäin hyvä, että me annamme lausunnon oikeusasioiden valiokunnalle ja tehdään selväksi, että tämä on tärkeää, kun aluetta ollaan luomassa. Näin huolehditaan kuluttajien ja kansalaisten oikeuksista. Onko komissiosta joku, joka haluaisi käyttää puheenvuoron? Niin, loma-aika. Mutta eikä tapauksessa siellä varmasti odotetaan lausuntoamme innolla. Ja sitten vielä aikataulusta. Se mainittiinkin jo. Eli eh, tarkistukset tällä viikolla. Sitten 13.9. Eh, äänestetään ja sitten siitä rallin jurissa on eh, asian äänestys. Ja haluaako vielä valmistelija antaa muutaman huomion, kommentin ja yhdenvedon. Kiitos puheenjohtaja. Yksi lyhyt toteamus. Totta kai haluan kiittää kollegoita panostuksesta. Ja varmasti saamme vielä tarkistuksia. Meidän täytyy ehkä vielä vahvistaa kohta, joka liittyy sisämarkkinoiden loppuun saattamiseen ja esteiden poistamiseen. Ehkä pitäisi vahvistaa mainita ja, ja sitä, että palveludirektiivi täytyy ottaa täysimittaisesti käyttämään. Olemme sen täällä parlamentissa äskettäin hyväksyneet. Joten suurta linjaa on vain yhtyä estettyihin muotoiluihin. Vahvistaa siis vain tekstiä ja ja italialaisen maltalaisten konfliktien välttämiseksi totesi, että ihan herran Grekin näkemykset. Me voimme ihan hyvin viitata mietintönne. Mutta täytyy myös viitata kansalaisten turhautumiseen, mutta hyödyllistä olisi myös, että täsmentäisimme, että meidän pitää ryhtyä toimiin, niin, jotta turhautuminen poistuisi. Eli tulen viittaamaan Greg-mietintöä totta kai. Ja lopuksi täällä sanottiin, että juuri valiokunnan pitäisi puuttua esimerkiksi äh, erilaisiin juridisiin kysymyksiin, kuten pidätysmääräykset. Kuten puheenjohtaja totesi, tämän suuntaan ehdotuksia on tehty ja tässä me tekstissä me viittamme pikemminkin siviilioikeuteen. Sitä huolimatta voimme muistuttaa sitä, mitä on tehty. on olemassa selkeät yhteydet talouspolitiikkaan, sisämarkkinoiden politiikan kanssa ja oikeus juuri alueen kanssa. Ja meidän valiokunnallamme on ihan täysi syy olla olemassa. Eli tehdään tämä pieni viitos viittaus, jota pöydettiin. Pitäydy tässä. Epäilemättä me löydämme yhteistä maaperää. Lausunto on äärettömän tärkeä, jos haluamme taata, että Tukholman ohjelma täysimittaisesti täytäntöön pannaan. Uh, well, thank you very much indeed uh, for your work on that and to all contributors. Kiitoksia kaikille. Tässäpä sitten kaikki tältä päivältä. Seuraava kokous pidetään toinen syyskuuta. Toivotan teille kaikille hyvää kesälomaa, ladatkaa pattereita syksyä varten ja haluaisin kiittää ne kaikkia sihteeristössä ja toivottaa heillekin oikein hyvää kesälomaa. Teette oikein hyvää työtä. Tapaamme teidätkin sitten taas kaikki syyskuussa. Paljon kiitoksia.